Toivottavasti kaikilla on äänestyskortti mukanaan. Koska te tiedätte, että näissä äänestyksissä käytämme koneäänestystä. Eli ensimmäisenä kohtaan seitsemän esityslistalla teollisuuden päästöt, esittelijänä Holger Kama. Äänestysluettelo on edessänne. Tähän liittyen on laadittu kompromissipaketti. Se on heti tässä listan alussa viittauksineen eri osiin. Ja nyt kysyisin, kuka voi puoltaa tämän kompromissipaketin hyväksymistä. Eli puolesta äänet, kompromissipaketin puolesta äänet, kiitos, ja vasta äänet, kiitos, ja tyhjää. Dann ist das mit großer Mehrheit angenommen worden. Das... Hyväksytty suurella äänten enemmistöllä. Se helpottaa jatkotyöskentelyämme. Dann äh, zu 9, Änderungsantrag 9 des Berichts. Tarkistus 9, Esittelijä laatimana puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus 10. Esittelijän laatimana kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaanpas äänestystulos, eli toinen osa samaisesta tarkistuksesta. No niin, äänestys alkaa. Tarkistuksen kymmenen toinen osa. Äänestys päättyy. No, selvin lukemin. Yhdeksän puolesta, 31 vastaan hylätty siis. Sitten 85 ja 86 ovat identtiset tarkistukset puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 87. So, beendet. Äänestys päättyy. Tiukka tarkka äänestystulos 23-21, eli 87 on hyväksytty. Sitten 8889 ovat identtisiä puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 92, 93, 94, ei anteeksi, 92, 93, ne ovat identtiset puolesta äänet vastaäänet, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Beendet. Äänestys päättyy. 28.20. Hyväksytty. 94 raukeaa ja näin pääsemme tarkistukseen numero 95. Puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 95. beendet. Äänestys päättyy. Hylätty, kuten jo sanoin, 23-27 lukemin. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 ja 99 taas identtiset puolesta äänet. Siis 97 vielä sitä ennen puolesta äänet vastaan tyhjää hylätty. 98 ja 99, ne ovat siis identtiset puolesta äänet. Vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. 14 puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi sivulle 5 ja tarkistuksiin 117, 118, 119, ne ovat identtiset. Ja puolesta äänet, olkaa hyvä. äänet. tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 121, 122 ja 123 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Eli tarkistukset 121, 122, 123. Äänestys päättyy. No niin, kieltämättä tiukka tulos, hylätty. Tasa ääni. 124, sitä ei voida hyväksyä. Sitten tarkistukseen 20 esittelijän laativana puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt voimmekin plärätä tätä nivaskaa eteenpäin sivulle 11 asti. Siellä alareunassa on seuraava tarkistus, josta äänestämme. Tarkistus 23 esittelijän laatimana. Puolesta äänet vastaan. Tyhjää tarkistetaan tämä esittelijän laatima tarkistus 23. Und beendet. Äänestys päättyy. 26-24 hyväksytty niukin äänin. 165 puolesta. Vastaan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 Ahaa, no, tarkistetaan. Tarkas, tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kyllä, kyllä, selkein lukemin hyväksytty. 32-22. Seuraavana tarkistukseen 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana tarkistukseen 171 puolesta äänet. Siis 171 vastaan. Tyhjä hylätty. 172 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 175 ja 176 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 174 on vedetty pois. 177 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten identtiset tarkistukset 178, 79, 80 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty selkeän lukemin 22.33. Seuraavana tarkistukseen 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistukset 182, 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Eli 182, 184. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 31, 26. Seuraavaksi tarkistuksiin 185, 186, 187 ja 188 puolesta äänet. Vasta äänet. Tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy 27-29, kuten sanoin, hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 193 puolesta. Kollega Rossi, aha. Vastustatte vastaan tyhjää hylätty. Ja sit hän siis äänesti omaa tarkistustaan vastaan. No, hyvä. 192. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. Siis tarkistus 195. Äänestys päättyy. Hylätty kyllä. Äänin 27-29. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 on vedetty pois. Seuraavana siis tarkistuksen 200 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, siis tarkistuksen 30 ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Tiukkaakin tiukempi tulos 28-27 hyväksytty. Seuraavana Tarkistuksen 207 samaisen sivun alareunassa puolesta äänet. Vastaan. tyhjä Hylätty. 30 toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 30 kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistukseen 213 Zebrin laatimana puolesta äänet vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksiin 216 ja 217. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 33. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2.19. Gardiinin laatimana puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan siis tarkistus 221. Ja, beendet. Äänestys päättyy. 29.26. Hyväksytty. Siis 221 on hyväksytty. Seuraavaksi 222 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan, siis tarkistus 225. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin 2533. Seuraavana tarkistus 226 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 226. Äänestys päättyy. Kyllä, kyllä. Hylätty selkeän lukemin. 227 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaanpas. Eli kyseessä tarkistus 227, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31, 26. Hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 232 puolesta. Siis 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavalla sivulla tarkistus 245 puolesta vastaan. Siis 245 puolesta vastaan. Uskokseni hylätty, joo. 244 ja 246, ne ovat identtiset ja puolesta äänet. Vasta-äänet, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi siirrymme sivulle 18. Gardiidin tarkistus 264 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 265 puolesta. vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kollega Kramer. Seuraavassa on virheäänestyksessä. Esittelijä suosittelee tässä plussa aika miinusta kuusis 267. Eli 267 Schnellhardin Florensin laatimana esittelee puoltaa ja puolesta äänet. Vasta äänet, tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 raukeaa. 43 seuraavana puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. No, tarkistetaan vaan. Tarkistus 43. Äänestys päättyy. Tiukka tulos mutta hyväksytty äänin 30-28. Kaksi, seitsemän, yksi seuraavana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, seitsemän, kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sitten identtiset tarkistukset 273, 74, 75 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty, vaikkakin tiukalla tuloksella 28-29. Seuraavana tarkistuksen 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten identtisiin tarkistuksiin 44-277 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 ja 278 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan eli 279 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyt Äänin 30, 27. Tiukka tulos tässäkin, mutta kyllä sen jotenkin pystyy jo näkemään. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 49. Tarkistetaanko? No, hyvä. Äänestys päättyy niin sama enemmistö aina 30, 27. Seuraavaksi 50. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 285 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Identtisiin tarkistuksiin 27 287, 288 puolesta. Siis Kramer haluaa tarkistuttaa äänestystuloksen tarkistuksen 286 liittyen. Näinkö on? Okei, no tarkistetaan. Äänestys päättyy. No, tilanne edelleen sama. Hyväksytty vaikka esittelijä äänestikin vastaan. 287, 288 puolesta äänet vastaan, tyhjää, hylätty. Näin pääsemme seuraavalle sivulle. 290 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 291, 292, ne ovat identtiset. Puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää, hyväksytty. 293 puolesta, vastaan, tyhjää. Ei riitä, kollega Otski. Hylätty. Seuraavaksi tarkistuksen 295 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 295 siis. Äänestys päättyy. 26.30 hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistuksin 297, 298 ne ovat identtiset puolesta äänet, vasta äänet, tyhjää hyväksyt. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 301 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 302 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 303 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 304 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Siis 3.15. Äänestys päättyy. 25.31. Hylätty. 3.17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 3.18 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 3.19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3234 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 235 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 326 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 328 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 329. Ahaa, tarkistetaan 328. EPPn puolesta on yksi liikaa äänestämässä. Bartolotso tuli ihan viime tinkaan. Yhdeltä kortti pois. No niin, äänestys päättyy ja tulos selkeäkin selkeämpi. 23, 32. Kaksi, 329 siis nyt puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 330 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten identtisiin tarkistuksiin 331, 332 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 335 Äänestys päättyy. Tiukka tulos 30-28 hyväksytty. Kolme, kolme, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme kolme yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme neljäkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.43 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 348. Äänestys päättyy. No, selkeät lukemat. Bas Eichhout, kyllähän tämä oli selvä tilanne. 349 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 349. Äänestys päättyy. Hylätty lukemin 2729. Sitten identtisiin tarkistuksiin 350, 351 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 352 ja 353, nekin ovat identtiset ja puolesta äänet. Vasta-äänet, tyhjää. Tiukka tulos, mutta uskoisin, että tarkistukset on hyväksytty. Tarkistetaan 352, 353. Äänestys päättyy. Hylätty. Siis hylätty. Näin pääsemme johdantosan kappaleisiin. Tarkistus 53 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. 57 ja 55, nämä ovat identtiset. Ja puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta äänet, tyhjää, hylätty. 58 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 58. Äänestys päättyy. 32-26 hyväksytty. 59 raukeaa 60 puolesta, siis 60 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan Tällä kertaa kaikki eivät nämä osallistu. No, äänestys päättyy tähän. 32-22. Niin siis, oliko tämä nyt vain joku heitto vai? No, oli miten oli. Tarkistuksen 61 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys päättyy. 27 Hyväksytty. 2 ja 64 ne ovat identtiset ja puolesta äänet, vasta äänet, hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72. Ahaa, tarkistetaan. 71. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. Lukemin 2630. Tarkistukseen 72 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 73 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 74 puolesta, vastaan tyhjä, hylätty. 3 ja 75 ne ovat identtiset ja puolesta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Te ette vaan halua uskoa minua. Tarkistus neljä siis. Tarkistus neljä. Äänestys päättyy. No selvät lukemat. 35-23. 78 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Aha, tämä päättyykin tähän. Hienoa, näin pääsemmekin loppuäänestykseen tästä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnoksesta. Yksi ainoa äänestys ja se alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja tämä lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos on hyväksytty lukemin 40.13. Onnittelut esittelijälle Holga Kramerille tästä suuresta työstä. Onnittelut teille ja varjo esittelijöille sekä sihteeristölle, joka on todellakin saanut valmisteltua tämän asiakokonaisuuden tähän äänestykseen. Kiitoksia. Melkoinen ympäristölainsäädäntöön liittyvä paketti, josta juuri äsken päätin. So. <laughs> Ehm, no niin. Hyvät kollegat, äänestys jatkuu vielä. Jatkamme esityslistan kohdalla numero yhdeksän. Myös äh, kuuma peruna. Toisen käsittelyn suositusluonnossa puutarha- ja puutuotteita markkinoille saattavien toimijoiden velvollisuudet. Esittelijänä Karlain Lukas. Hän ei ole itse paikalla. Edustaja Hassi on Karlain Lukasin edustajana. Me lähdemme äänestämään. Tässä on koko joukko konsolidoituja tarkistuksia.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 6. Jos me haluamme äänestää kuuden puolesta, jos mitään ongelmaa suullisen tarkistuksen kohdalla ei ole. On six. Siis kuudesta kysymys. Niin, ei, minulla on tässä, että 117 olisi Teodoros Kilakakiksilta suullinen tarkistus. No, no, it's an... Ei, ei, suullinen tarkistus kuudesta. Siinä sanotaan toimijat, jotka tekevät, panevat näitä tuotteita markkinoille 50 000 euroa vuodessa niin edelleen. Niin edelleen. Kysymys on siis konsolisoidusta tarkistuksesta kuusi, suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Satu Hassi. Well, um, on behalf of the esittelijän puolesta, joka ei voi olla nyt paikalla. Vastustan tätä suullista tarkistusta. Esittelijä olisi voinut tukea suullista tarkistusta vain, jos kompromissipaketti olisi, ei olisi mennyt läpi ja jos alkuperäinen 29 tarkistus olisi, eh, ei olisi hyväksytty ja jos Tämä jatkettu jäljitettävyys tarkistuksessa 117 olisi mennyt läpi. Mutta tässä, tämä ei onnistunut kompromissin takia. Vastustan. Tämä oli niin tärkeä asia, että Satu Hassi nousi jopa seisomaan. Selvä. No niin, eli tämä suullinen tarkistus kaatuu, koska sitä vastustettiin ja äänestämme näin konsolidoidusta tarkistuksesta kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten artikloihin. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 19. Abstimmung eröffnet. Und Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 24 vastaan edustaja Weisgerbelt. Kyllä tämä on hyväksytty. Ja 101 raukeaa. Anja Weisgerberiltä. 21 ja 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sata yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 113 vastaan tyhjää hylätty. kahdeksan esittäjältä puolesta. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavalle sivulle 118 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, Sanoisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Joo, ei riittänyt. Hyvin vahvasti hyvä, hyväksytty. 22. 33. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 35 tarkistetaan. Niin, herra Schnellhardt, teitä oli jo yksi liikaa, että tuo nyt ei auttanut. No niin. Äänestys päättyy. 23 puolesta, 32 vastaan. Se oli aika selkeästi hylätty. sata viisi Se on vedetty takaisin. kaksikymmentä kuusi. Ah, sekin on vedetty takaisin. Selvä. 128 127 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Vasta 32 puolesta vastaan hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 134 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, puolesta, vastaan. Hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 suullisella tarkistuksella. Satuhassi. Uh, Mr. Chairman, again I... Puheenjohtaja, jälleen minun täytyy vastustaa suullista tarkistusta, koska suullinen tarkistus täysin muuttaa alkuperäisen muutosesityksen. Siinä otetaan pois pääkohta alkuperäisestä tarkistuksesta. Niin, että komissio voi vain täydentää näissä delegoidussa säädöksissä ja sisällössä, mutta ei voi kuitenkaan heikentää sitä, siksi me vastustamme. Selvä, äänestämme alkuperäisestä tekstistä 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44-45 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 140 puolesta. Ja vielä seuraavalta sivulta 141. Nämä kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Identtiset 142 ja 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 55 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakaksikymmentäkolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta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 Äänestys päättyy. Hylätty. 154 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kuusikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 67 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 150, äh, 67 tarkistetaan. 67 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 29-27 hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 ja 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 ja 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 ja 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 ja 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 ja 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 170 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 70 ja 171 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 172 ja 173 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten johdantoosan kappaleet. 72 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 73-74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 77 kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83-84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. yhdeksänota kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tässä meillä on vain yksi loppuäänestys lainsäädäntö päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, kaksi vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijä Karlain Lukasille – Satu Hassille ja kaikille varjoesittelijöille ja sihteeristölle tästä suuresta työstä. Ja sitten lähdemme tällä tavalla välittömästi kieltämään USAsta laittomasti tuodun puun tuonnin Eurooppaan. So, dann äh, machen wir weiter mit... Jatkamme eteenpäin. Kolmas suuri äänestyspaketti. Tämä on äh, suositusluonnos, toisen käsittelyn suositusluonnos. Uus elintarvikkeista. Esittelijä on Kati Katamara Liotard. Tästä ei ole mitään kompromisseja eikä konsolidoituja tarkistuksia, vaan vain yksittäisiä tarkistuksia, joista me äänestämme. Aloitamme numerosta 38 esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 40. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa. Ää, tässä on neljä osaa. Kun. Ei, ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 134 ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty, mutta voimme toki tarkistaa toinen osa. Äänestys päättyy. 29-26 hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 51 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 135 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62. Jaha, 61 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15.40 hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että se on hyväksytty, mutta katsotaan, tarkistetaan. Äänestys päättyy.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 Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan Tarkistetaan 100. Äänestys on päättynyt. Tiukolle meni, hylätty. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 102 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 107 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta tarkistetaan 111. Äänestys päättyy. 31, 23 hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 19. Suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää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 tarkistetaan. Siis toinen osa. Äänestys päättyy. Tiukka tulos. 28-27 hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksyt. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta. Mitä? Siis 18. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. No, kollega Rossi, tulos on selvääkin selvempi, eli hylätty. Seuraavaksi 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 128 puolesta vastaan. Luulisin, että hylätty, mutta tarkistetaan. 128. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty. 25. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta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 Äänestys päättyy. 29-25 hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja vielä 133 suullisin tarkistuksi täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvää työtä on tehty ja pääsemmekin näin loppuäänestykseen yhteen ainokaiseen ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Onnittelut esittelijä kollega Liotardille. Kiitokset myöskin varjoesittelijöille ja sihteeristölle heidän tekemästään työstä. Hyvää työtä on tänä aamuna tehty. Kiitokset omasta panoksestanne. Tässä oli satoja äänestyksiä. Komission jäsen Dali on tällä hetkellä agrivaliokunnassa ja hän tulee, kuten luvattua, vartin yli 11 tänne meidän vieraaksemme, joten meillä on tässä vajaan puolen tunnin tauko. Ja toivottavasti voimme aloittaa sitten todellakin tasan vartin yli 11. Kiitokset vielä kerran panoksesta, ne Keskeytän kokouksen vajaksi puoleksi tunniksi.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir fahren fort mit... No niin, hyvät kollegat, jatkamme kokoustamme. Minä äh, sain tässä tämän tällaisen äh, pienen pienen pikkuauringon, joka tulee näiltä mm, pormestarilta, jotka käsittelevät ilmastonmuutosta täällä meidän äh, täysistuntosalissamme. Mutta nyt toivotan tervetulleeksi komission jäsen Dallin. Nyt keskustelemme enemmän terveysasioista. Tapasimme viimeksi kuulemi, teidän kuulemisessanne ja silloin jo keskustelimme kaikenlaisista asioista. Ja nyt tällä hetkellä käsittelyssä on kunkin komission jäsenen osuustyö ohjelmasta. Te olitte juuri nyt työllisyysvaliokunnassa ja kollegat varmasti teitä pommittivat kaikenlaisilla kysymyksillä sen vuoksi. Tulittekin hieman myöhässä, joten siirrymme suoraan teidän esittelyyn ja sitten meillä on aikaa eh, kysymyksille ja vastauksille. Annan teille suoraan puheenvuoron, että saatte esitellä, mitä te aiotte tehdä. Well, thank you very- Kiitoksia herrallinen. Olen juuri tullut maatalous- ja sen valiokunnasta ja pyydänkin anteeksi, että tuota tulin myöhässä teidän valiokuntanne puheenjohtajat, arvon jäsenet. Minulla on ilo olla täällä tänään ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa kuulemisen jälkeen viime tammikuussa. On erittäin tärkeää minulle, koska olen päättänyt käydä hyvää vuoropuhelua teidän parlamenttinne kanssa. Uskon vahvasti, että teillä on ratkaiseva osa, kun varmistan se, että toimielinten työ aina ottaa huomioon kansalaisten edun. Tämän takia aion tehdä läheistä yhteistyötä teidän kanssa että varmistetaan se, että toimintamme yhdessä saa aikaan parempaa elämänlaatua ihmisille. Nyt sitten komission työohjelmasta 2010 haluan ottaa esille pääprioriteetit ja taustat taustan, jossa toimitaan. EU 2020 asettaa yleiset puitteet strategialle, älykkäälle, kestävälle ja kattavalle kasvulle. Politiikan alueet, joilla meillä on yhteisiä vastuukysymyksiä, antavat ratkaisevan panoksensa, jotta saadaan aikaan tämä visio käytännössä. On kyse sitten kansalaisten terveydestä, tai elintarvikepolitiikasta tai vieläkin enemmän, jos kyse on vastuullisesta innovaatiosta, joka voi todellakin hyödyttää potilaita ja kuluttajia. Ottaisin esille nyt joitakin ajatuksia tästä. Viime vuonna H1 N1 N2 sai aikaan varsinaisen kriisitilanteen. Otettiin järjestelmä käyttöön kansallisella globaalilla tasolla. Nyt on aika oppia näistä kokemuksista ja hiukan hienosääntää ja kehittää järjestelmäämme niin, että voimme olla paremmin valmiina tilanteeseen ensi kerralla. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että parlamentti osallistui ponnisteluihin, joilla pyrittiin parantamaan valmistautumista ja reagointia seuraaviin pandemioihin. Helmikuussa kutsuimme teidät puheenjohtaja osallistumaan arviointiprosessiin, jos haluaisitte lähetin myös katsauksen neljästä ensimmäistä kuukaudesta, että seuraava kertomus tulee lääkekysymyksistä ja rokotuksista muutaman kuukauden kuluttua. Terveyskomitea on tarkistanut myös näitä informaatio- ja tiedonkulkukysymyksiä. Kansainvälisesti komissiota kutsuttiin osallistumaan WHOn tilanteeseen, jossa tarkistettiin terveyteen liittyviä säädöksiä ja vaihdettiin tietoja asiasta. Komissio tekee yhteistyötä myös WHOn kanssa, kun annetaan globaaleja neuvoja pandemiatapauksissa. Kaikki nämä aloitteet näkyvät myöhemmin komission ehdotuksessa myöhemmin tänä vuonna, kun pyritään parantamaan EUn kykyä valmistautua etukäteen tällaisiin sairauden laajin sairaustapauksiin. Sitten tupakasta. Kaikki tiedämme, että se aiheuttaa riippuvuutta, se tupakka tappaa. EU voisi säästää monia ihmishenkeä ja paljon kärsimystä, jos vähennettäisiin tupakointia. Tämä mielessä pitäen tulen esittelemään ehdotuksen, jota tarkistettaisiin tupakkatuotedirektiiviä. Tämä ehdotus pyrkii kattamaan uusia tupakkatuotteita, joita markkinoille on tullut, jotta parannettaisiin terveysvaroituksia ja tiedotusta kuluttajille koskien tupakan vaarallisuutta ja jotta voidaan paremmin suojella nuoria tupakoinnilta. Mandaattini puitteissa aion myös tarkistaa direktiiviä kliinisistä kokeista ja tarkistaa direktiivin, joka koskee lääke eläinlääketieteellisiä tuotteita, jotta tartutaan näihin puutteisiin, joita on löytynyt. Molemmat aloitteet ovat tärkeitä kansanterveyden suojelulle, teollisuuden kilpailukyvylle, jotta vähennetään myös hallinnosta taakkaa. Minä toivon, että pystyn luottamaan tässäkin tulevina vuosina teidän tukeenne. Mainitsen myös tarkistuksen lääketieteellisistä tai lääketieteellisistä laitteista koskien myös koeputki kysymykset. Haluamme mahdollisimman korkean turvat, turvallisuuden tason hyvin toimivilla sisämarkkinoilla ajatellen potilaita. Alue, alan innovatiivisuus ja kilpailukyky on myös tärkeä kysymys ottaa huomioon. Seuraavaksi arkaluontoisempiin asioihin yhteisessä vastuukysymyksessämme GMO-kysymykset ja kloonaus. Ensin t Erottaisin tässä luvanannon viljelystä mitä tulee GMO-kysymykseen, lähestymistapa on varsin yksinkertainen periaatteessa. Minä en puolla tai en vastustakaan, mutta seuraan tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa. Jos tieteellinen arviointi jostakin tuotteesta tulee siihen tulokseen, että juridiset vaatimukset täyttyvät, en näe mitään syytä pitkittää luvanantoa. Varmastikaan emme voi olla vastuuta siitä, että jäämme innovaatiokysymys jälkikäteen täällä Euroopassa, mitä tulee luvanantoon. Menettelytapa, josta parlamentti ja neuvosto 2003 sopivat, on edelleenkin lähtökohtana. On erittäin tärkeää, että keskustelu hiukan laantuu GMO-kysymyksestä järkevälle tasolle. Olen tehnyt selväksi, että tietoa pitää, viljelyn pitää antaa tietoa GMO-lajikkeesta. Meidän pitää sopia aikataulusta miten päästään eroon mikroberesistenteistä GMO-lajikkeista. Meidän pitää valmistaa, että tämä hyödyttää kansalaisia, kun arvioimme teemme vaikutusarviointia. Meidän pitää valvoa valpaasti GMO-viljelyalueita, jotta varmistamme, että tieteelliset vaatimukset täyttyvät ja hienosäädämme tekniikkoja tulevaisuuden varalta. Tulen tapaamaan kansalaisjärjestöjä ja keskustelun juuri tästä aiheesta ja heidän omista huolistaan ja heidän ehdotuksistaan. Mitä tulee viljelyyn, olen aivan varma, niin kuin, että te tiedättekin, että komissio ennen kesää tulee antamaan konkreettisen aloiteehdotuksen siitä, miten jäsenvaltiot voivat vapaasti itse päättää, sallivatko GMO-laikkeiden viljelyn omalla alueellaan. Kyseinen aloite, joka saa täyden tukeni, tulee heijastelemaan juuri herra Baroson esittämää kantaa ja poliittisia suuntaviivoja, jotka julkaistettiin ennen kollegion muodostumista. Mitä tulee kloonaukseen, tammikuussa kuulemisessa niin sitoudun siihen, että annan kertomuksen tämän vuoden loppuun mennessä asiasta. Tämä on nyt mukana työohjelmassa. niin on saada aikaan selkeät johdonmukaiset toimintamallit kloonauksessa, jossa otetaan huomioon kaikki EUn intressit. Komission yksiköt tällä hetkellä otta, neuvottelevat osa, eri tahojen kanssa asiasta. Olen varma, että parlamentissa myös ollaan tästä konsultaatista erittäin kiinnostuneita. Työohjelmassa on mukana myös katsaus siitä, miten valvotaan rehun ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Tässä käytetään ulkoista tarkistustoimintaa hyväksi. Tarkistuksen tarkoituksena saada aikaan yksinkertaisempia ja joustavampia sääntöjä, mitä tulee esimerkiksi tarkistusmaksuihin, niin että jäsenvaltioilla on tarvittavat resurssit. Ja niin kuin työohjelmassa todetaan, me tulemme tarkistamaan lainsäädäntöä, joka koskee siementen markkinointia ja muuta materiaalia, jotta varmistamme, että siemenet ovat turvallisia ja varmistamme sisämarkkinoiden toiminnan. Sitten eläinten hyvinvoinnista työohjelmassa on seuraavia prioriteetteja uusi eläinterveyslaki, jolla pyritään saamaan aikaan selkeät sääntelyrakenteet. Samoin tiedonantoa annetaan eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista. Yhdessä myös on tehty kertomus eläinten kuljetuksesta. Nämä aloitteet paremmin pystyvät keskittämään ponnistelumme tähän periaatekysymykseen. Olen varma, että olette kanssani samaa mieltä, että 2010 työohjelma ja sen jälkeisetkin ohjelmat tarvitsevat tällaisen vahvan innovaatioosuuden. Nyt kerron hiukan asemasta, niin mitä tulee innovatiivisuuteen ja tieteelliseen edistykseen. Minä puolan innovaatiota ja haluan täysillä käyttää hyväkseni tieteen tarjoamia mahdollisuuksia, mutta en hintaan mihin hyvänsä. Tulen harjoittamaan vastuullista innovaatiopolitiikkaa, jossa edistytään, mutta mutta samanaikaisesti kiinnitetään tarvittavaa huomiota riskeihin ja turvallisuustekijöihin. Innovaattorit ovat vastuussa myös siitä, että selittävät tuotteidensa edut kuluttajille. Luottamusta ei voi pitää itsestään selveytyä, niin pitää ansaita. Alan toimettomuus johtaa huonon tilanteeseen, jossa tiedon puute äh, aiheuttaa sen, että kuluttajat tekevät puutteelliselta pohjalta päätöksiä. Yleisesti ottaen tarvitsemme paljon avoimempaa, kattavampaa keskustelua tieteestä, jossa te- elintarvike, sektorilla uusia tuotteita kehittelevät ovat ratkaisussa roolissa. Heidän pitää tarttua erityisiin pelko, aiheisiin, joita vieläkin on laajalti esillä kansalaisten parissa. Minä toivon, että voitte tukea minua näissä johtavissa periaatteissa, kun viemme keskustelua eteenpäin näistä tärkeistä kysymyksistä. Lopuksi vielä joitakin kysymyksiä jotka eivät vielä liity tähän työohjelmaan, mutta kuitenkin sitä puhutaan lääkkeistä. On saatu aikaan loistavaa edistystä toimijoiden välissä neuvottelussa kahdessa asiakokonaisuudessa. Ja sitten on jäljellä vielä tämä asia, joka koskee potilaiden tiedottamista. Uskon vahvasti, että kun parannetaan, että parempaa tiedonantoa tarvitaan. Internetissä löytyy valtavasti tietoa lääkkeistä ja muusta, ja ihmiset käyttävät näitä nettisivuja hyväksi riippumatta siitä, onko ne laadittu EUn lainsäädännön toimesta. Meillä on velvollisuutena suojella potilaita ja tieto on kaikkein voimakkain väline, jonka voimme heille tarjota. Pitää varmistaa, että potilaat saavat luottavaa, laadukasta informaatiota. Tämä on tavoitteena koko ehdotuksemme takana. Uusi lainsäädäntö, joka saa aikaan, sen pystyvät tekemään tie, tie, mm, tietoon pohjautuvia päätöksiä. Voin varmistaa teille, että kun parlamentti on äänestänyt ensimmäisessä käsittelyssä asiasta, olen valmis ottamaan huomioon ne kyllä teidän tarkistuksenne potilaan kannalta katsottuna. Mitä tulee rajatylittävän terveydenhuoltoon, haluaisin kertoa teille, että epävirallinen terveysministeriöiden kokous pari viikkoa sitten, niin Espanja puheenjohtajavaltiona kutsui jäsenvaltioita tarkastelemaan mahdollisia ratkaisumalleja, jotta voidaan ratkaista jäljellä olevia avoimia kysymyksiä. Olen optimistinen sen suhteen, että saadaan aikaan sopimus neuvostossa tästä tärkeästä tärkeästä kysymyksestä ehkä jo kesäkuussa. Neuvoston seuraava teksti ei ehkä ole se, minkä olisimme täsmällisesti ottaen halunneet, mutta on kuitenkin tärkeää saada aikaan yhteinen kanta neuvostossa nyt niin, että parlamentti voi jatkaa keskustelua toista käsittelystä mahdollisimman nopeasti. Olen kiitollinen teidän tuestanne komission ehdotuksia kohtaan ja minä luotan siihen, että voin jatkossakin laskea teidän varan, että saadaan aikaan hyvät tulokset ajatellen potilaita kautta Euroopan. Lopuksi mitä tulee mm, terveysväittämässä äh, lainsäädäntöön. Me pohdimme tieteellistä pohjaa kaikissa väitteissä, joita markkinoilta löytyy, ja aiomme julkaista hyväksyttyjä väittämiä vaiheittain, mitä tulee sitten elintarvikkeiden sisältöön, ravintoaineisiin. Tarvitaan tarvitaan tietoja, jos on esimerkiksi rasvaa, sokeria tai suolaa suuria määriä. Mitään elintarvikkeita siis ei tulla kieltämään, mutta jos tietyt rajat ylittävät joissakin elintarvikkeissa, silloin niitä ei voi edä markkinoida terveydelle terveellisenä. Jotkut ovat ilmaisseet suurta huolta elintarviketeollisuudessa ja parlamentti joutuu äänestämään tarkistuksista, jossa poistettaisiin tällaisia väittämiä koskien ravintoarvoja. Kiinnittäisin huomiota, että mitä tulee ravintoprofiileihin. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Näin kuluttajat voivat tehdä tasapainoisia tietoisia valintoja. Puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet, olen nyt antanut teille lyhyen katsauksen eri aiheista, jotka liittyvät tämän vuoden vuoden työohjelmaan komissiossa ja kertonut hiukan myös niistä asioista, joista nyt keskustellaan. Työohjelma ei heijastele kaikkia kysymyksiä, joista puhutaan, ja voisin mainita esimerkiksi e, aikomuksemme tehdä ehdotuksia modernista vastauksesta terveydenhuoltoon 2011. Nyt odotan mielenkiinnolla teiltä kysymyksiä, joihin mielelläni vastaan. Kiitoksia. Ja, komissaari John Daly, Niin, kiitokset komission jäsen John Daly teidän äh, asioiden esittelystänne, niistä asioista, joista haluatte puhuttavan. Ympäristö on tärkeä aihe, mutta terveys on ehkäpä vielä tärkeämpi ihmisille. Ja tässä on äh, otettu esiinkin muutamia äh, tiukkoja asioita. Täällä on nyt 20, yli 20 puheenvuoropyyntöä, joten todellakin pitäkää kiinni kahden minuutin puheenvuorosta. Ja puhujalista on nyt suljettu. Teitä on jo tässä liikaa. EPP Richard Sebers ja so, Ah, no. Petra Liise, kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Eipä se haittaa, jos tulette hiukan myöhässä tänne, varsinkin kun olette olleet toisessa valiokunnassa. Muita syitä emme sitten hyväksykään. Muutama lyhyt kysymys. Kuulemistilaisuudessa totesitte, että potilasjärjestöjä tulisi, haluaisitte tukea jatkossa voimakkaammin, erityisesti riippumattomia sellaisia. Onko tältä rintamalta mitään uutisia? Sitten viittasitte myöskin kloonaukseen. Me äänestimme juuri uus elintarvikkeesta kollega Tardin tekstistä ja me olemme sitä mieltä, että toivomme kovissolta oman asiaan liittyvän ehdotuksensa ja siellä pitäisi olla ihan selkeä kieltokin esillä. Toivoisin, että nopeuta, vaikutettaisiin komission toimintaan, koska muuten tässä syntyy ristiriitoja uuselintarviketekstin suhteen, varsinkin jos komissio ei esitä yhtään mitään. Komissiolla on toki aloiteoikeus, mutta jos uusi elintarviketeksti halutaan nopeasti hyväksytettyä, niin silloin tarvitsemme komissioltakin nopeita toimia. Niin, viittasitte tupakkaan. Mielestäni on paikallaan, että tupakkadirektiivin käsittelyn yhteydessä pohdittiin juuri sitä, miten voitaisiin kansalaisia suojella vielä enemmän. Mutta kaksi tarkennuspyyntöä. Julkisissa rakennuksissa ei pitäisi olla tällaista yleistä tupakointikieltoa kansallisella tasolla se voi olla mahdollista, mutta minä en tiedä, että kannattaako meidän lähteä eurooppalaiselta tasolta tätä sana, sanelemaan. Ja kysyisin, että mikä on komission kanta suorien tupakkatukien osalta? Pidättekö kiinni edelleenkin tästä ajatuksesta? Niin kiitoksia. Kiitos, Vilmo. Thanks, thanks very much. I didn't quite catch... Kiitos, anteeksi, en, en oikein kuullut nimeäni. Kiitokset komission sen Dali. Te puhuitte tupakasta ja monista asioista, jotka ovat minulle tärkeitä. Olin tyytyväinen siitä, mitä sanoitte tupakasta, mutta haluaisin kuitenkin keskittyä näihin ravintoprofiileihin. Me olemme neljä vuotta odottaneet, että komissio laatisi näitä ravintoprofiileja, joissa määriteltäisiin ravintoaineiden tasot ja terveysväittämät. Tästä on ollut luonnoskierroksessa, jossa on ollut kohtuullisen korkeat kynnykset Äh, suolalle, rasvalle ja sokerille. Ja äh, esimerkiksi keksit ja, ja sipsit ja donitsit äh, ovat tuotteita, jotka eivät saa sisältää mitään terveysväittämiä. Millä tavalla te aiotte varmistaa sen, että tämän lainsäädännön tavoitteet voidaan saavuttaa? Kiitos. Sitten Corinne Lepage. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä että tulette tänne. Minulla on pari kysymystä GM-muunnelusta organismeista. Te puhuitte siitä kansallistamisesta, joka on tärkeä kysymys herra Barosolle, mutta tällainen kansallistaminen, miten se näkyy tässä neuvoston pyynnössä, jossa vuonna 2008 pyydettiin uusia metodeja, kun arvioidaan vaikuttaa ehdotuksia. Tämä liittyy toiseenkin kysymykseen, joka on haluan nimittäin, aiotte siis ottaa tämän aiheen esille asiantuntijakysymyksen, se on aivan keskeinen asia, koska luonnollisesti tehän sanoittekin, että on aivan normaalia, että käytetään asiantuntijoita hyväksi, sen voi ymmärtää tietenkin sillä ehdolla, että luot, voidaan luottaa näiden järjestöjen toimintaan ja ehdot täyttyvät ja tarvitaan myös avoimuutta toimintatapojen suhteen. Kysymykseni kuuluu, miten aiotte toimia, aiotteko ottaa parlamentin mukaan tähän konsultaatioon ja pohdintaan, aiotteko esittää muutoksia valintoihin, toimintamalleihin EFSassa niin, että kuluttajien terveys Euroopassa todellakin otetaan täysin huomioon niin, että luottamus, jota kuluttajilla täytyy olla päätöksistä, joita yhdessä tehdään, voidaan varmistaa. Merci, Michel Rivasi. Kiitoksia tästä Michel Rivasi. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa herra Dalli. Kaksi kysymystä te puhuitte H1N1 influenssasta, että aiotte laatia tästä tilannekatsauksen, miten eh, kriisiä hallinnoitiin. Haluaisin antaa teille tietoa, että me täällä parlamentissa haluamme myös tällaista valvontaoikeutta ja pyydämme väliaikaista valiokuntaa, koska saimme yli 210 allekirjoitusta. Toivottavasti parlamentin ja komissaarin lähestymistapa täydentävät tässä toisiaan, mutta minullakin on kysymys GM-muunnelusta organismeista, koska se mikä minua tässä hämmästyttää, olen itse ympäristötieteilijä, tiedän, että on olemassa tällainen resistenttinen geeni näissä lajikkeissa, jota kutsutaan neomessiniksi. Se on antibiootioilla taistellaan tuberkuloosia vastaan. Tämä direktiivi vuodelta 2009, jonka mukaan se pitäisi poistaa kaikista luvansaaneista GMO-laikkeista tämän tyyppinen geeni jo vuodesta 2004. Minua hämmästytti se, että kun te annoitte luvan, niin sil, juuri tästä perusta löytyy juuri tämä resistentti geeni. Ja te sanoitte, että tämä koskee eläinten rehua ja teollisuutta, mutta tehän tiedätte, että sitä voidaan käyttää myös eh, elinta, ihmisten elintarvikkeissa. Haluaisin, että te kertoisitte minulle, miksi annoitte tämän luvan, vaikka tässä toimitaan 2001 direktiiviä vastaan. Ja samanaikaisesti, miten perustelette tämän geneettisen muunnelun perunan lajikkeen, perunalajikkeen edun, eh, miksi sitä kannattaa viljellä? Kiitos. Ja sitten vielä Katika, ennen kuin saatte vastata. Ja, dank u wel. Eh, commissaris. Kiitoksia. Olen erittäin iloinen, arvoisa komissaari, kun sanoitte, että elintarvikeen lainsäädäntöä, siitä pitäisi olla enemmän hyötyä kansalaisille. Mutta yksi kysymys tähän liittyen. Kuunteletteko minua laisinkaan vai jutusteletteko siellä muita asioita? Niin, Voitteko sanoa, että keskustelut ovat alkaneet tai alkavat piakkoin yhdysvaltalaisten kanssa lainsäädäntöehdotuksista, jotka liittyvät kloonaamiseen ja elintarvikkeisiin, jotka ovat kloonatuista eläimistä peräisin, ja millä tavalla te aiotte raportoida tästä kansalaisille, vaikkakaan ette ole vielä muotoilleet omaa lopullista kantaneen asiaan liittyen. Ja kun otatte, otetaan huomioon, että enemmistö parlamentin jäsenistä on ilmoittanut, että he haluaisivat ottaa käyttöön kieltomääräyksiä. Tämä anonyymi nimetön sähköposti, voitteko kertoa, että tämä on feikkiä ja voitteko ilmoittaa meille tai luvata meille, että te kerrotte meille asioista ennen kuin lähdette neuvottelemaan asioista yhdysvaltalaisten kanssa? Kiitoksia. Kiitokset näistä kysymyksistä ja nyt komission jäsen saa vastata. Um, uh, uh, Kiitoksia kovasti potilasjärjestöt ja sain tukea heiltä ja kuulemisessa minä sanoin, että me tulemme pohtimaan joitakin jopa uusia mahdollisuuksia siitä, miten rahoitetaan kuluttaja, potilasjärjestöjä, jotta ne voivat toimia juuri riippumattomasti. Sehän on meille erittäin tärkeää. Tällä hetkellä olemme vasta tutkimassa näitä eri mahdollisuuksia – ja meidän pitäisi saada aikaan jonkinlainen ehdotus teille, jotta voitte keskustella sitten siitä meidän kanssamme. Toivon, että tämä tulee varsin pian. Mitä tulee kloonaukseen, olemme luvanneet, että kertomus tulee vuoden lopun mennessä ja näin tulee tapahtumaan. En tiedä, mihin sähköpostiin Rova Leotar viittasi. Minulla ei ole tästä mitään kopiota, mutta mitä nyt voin kuitenkin sanoa varmuudella on, että minkälaisia neuvotteluita ei käydä USAn kanssa tai missään muussakaan yhteydessä, mitä tulee kloonaukseen. Me sen sijaan Tulemme käymään vuoropuheluita kaikkien sidosryhmien kanssa, osakkaiden kanssa. USA on myös kutsuttu vuoropuheluun kanssamme tästä aiheesta, mutta mitään neuvotteluita ei kyllä käydä eikä olla suunniteltukaan ennen kuin EU:ssa saadaan aikaan toimintasuunnitelma ja politiikka, jota sitten pitää puolustaa, kun neuvottelut jossain vaiheessa alkavat tupakasta. tulee eurooppalaisen tupakointikieltoon, voin ymmärtää kyllä, että tässä vaiheessa ainakaan emme voi vaatia tällaista lainsäädäntöä. Kuitenkin jatkossakin ponnistelemme sen puolesta, että saisimme mahdollisimman monet jäsenvaltiot vakuuttuneeksi siitä, että hyväksyisivät näihin kieltosuunnitelmiimme. Ja minun tietääkseni, että tulee tupakkatuote tuki, ne on nyt poistettu maataloustuista ensi vuodesta eteenpäin. Ja tämä kyllä aiheuttaa meille vaikeuksia, koska kuten te kaikki tiedätte, tupakoinnin vastaisen kampanjointirahoitus on tullut juuri tästä rahastosta, jota on myönnetty. Ja nyt kun näitä varoja enää ei ole käytettävissä ja olemassa, niin teidän avulla meidän pitää sitten varmistaa, että edelleenkin saamme rahoitusta ja voimme jatkaa tupakan vastaista kampanjointia. Mitä tulee sitten ravintoprofiileihin? Kyllä kuulin tämän kritiikin, että olemme asettaneet liian korkeat tasot ja kynnykset näihin profiileihin. Tässäkin kuitenkin meitä sitoo tieteellinen neuvonanto Meillä on järjestelmä, joka arvioi, antaa neuvoa näistä kysymyksistä. Toisaalta, niin kuin puheenvuorossani alussa sanoin, panen merkille, että tämä valiokunta on äänestänyt sen puolesta, että poistettaisiin ravintoprofiilit uus elintarvikeasetuksesta. pyytäisi tarkistaisi todellakin tätä päätöstä, koska ravintoprofiilit ovat erittäin tärkeitä. Ne antavat tärkeää tietoa kuluttajille. Oikeastaan kaikki, mitä tässä sanotaan, on, että mikä tahansa tuote, jonka markkinapano sallitaan, ja hyväksytään, että se, voidaan todeta, että se on hyödyllistä kuluttajille missä tahansa syystä, piirteistä, joka siihen liittyy, niin sitä ei kuitenkaan voitaisi markkinoida sellaisena ilman, että mainitaan myös, että jos kynnykset ravintoprofiilissa ylittyvät, silloin se pitää myös mainita, sillä jos emme tiedota kuluttajille näistä asioista, niin uskon, että silloin tekisimme karhunpalveluksen. palveluksen kuluttajille. Ja minä uskon, että me silloin lisäämme sitä mahdollisuutta, että kuluttajia vastaan, to, heitä, toiminta, heitä kohtaan toimitaan väärin. GMO-kysymyksiin olen jo vastannut paljonkin, niin kuin voitte ymmärtääkin. Ja maatalousvaliokunnassakin tuli sellainen pyyntö ja vetoomus esille, että meidän pitäisi keskustella GMO-kysymyksestä – tieteellisellä pohjalla mahdollisimman paljon. Ja itse asiassa yksi jäsenistä pyysi, että ehkä Agri- ja Envivaliokunnat voisivat yhdessä käydä tämän tyyppistä keskustelua. Ja minä kyllä täysin puolustan sellaista, että avoimesti keskustelisimme asiasta niin, että todellakin ymmärrämme, mistä on kysymys, minkälaisia seuraamuksia tästä syntyy ja minkälaisia kerrannaisvaikutuksia syntyy. Asiantuntijoilta olemme kuulleet, että geenimuunnellut laikeet, joita on hyväksytty, ovat turvallisia. Ja ainoa, toiminta, ainoa toimintatapamme komissiona on meille saneltu. Tämä liittyy neuvostoon ja parlamentin päätökseen. Meidän pitää toimia niin kuin meille sanotaan ja, toim- ja niin kuin tieteellisessä arvioinnissa sanotaan komissaarina, en voi olla minä tuomarina sen suhteen, mitä voidaan hyväksyä, mitä ei. Ja näin pitää ollakin. Minun täytyy olla objektiivinen, minun pitää täysin luottaa ja tukeutua tieteellisiin neuvoihin, joita minulle annetaan – näin olemme toimineet. Mitä tulee sitten antimikrobigeeneihin, Amflora peruna ei sitä ole tarkoitettu ihmisten kulutukseen, vaan se on teollinen tuote ja se tulee pysymäänkin teollisena tuotteena. Ja minä uskon, että antimikrobigeenikysymys aivan erityisesti on ollut analyysin alla ja siitä on paljon keskusteltu. Tämä on arvioitu ei vain EFSassa, tällä kertaa, vaan myös ECDssä ja myös ne eri tahot ovat arvioineet todella, onko tämä ehdotus Amflorasta turvallinen vai ei. Ja, ja sellainen tieto on annettu, että se on turvallinen. Sitten H1 yhdestä me laadimme nyt arviointia tästä kysymyksestä tilanteesta ja olemme kutsuneet myös teidän valiokuntaanne osallistumaan – tähän tilannekatsaukseen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki nämä eri arviot. Meidän pitää olla varovaisia tavassa, jolla toimimme näissä kysymyksissä, koska voin kiinnittää huomiota vain yhteen osaan. Pandemioita tulee jatkossakin syntymään. Ja pelkäisin että sitä, että tapa, jolla nyt käsittelemme tätä analyysiä tästä pandemiasta, voisi synnyttää, mitä kutsuisin tällaiseksi avun huutamiseksi turhaan jäsenvaltioissa ja toimielimissä. Tapa, jolla käsittelemme tätä asiaa, saattaa synnyttää sellaisen käsityksen, että voimme vain olla ihan rentona siinä vaiheessa, kun ensimmäiset tiedot jostakin tulevat. Emmekä toimikaan niin nopeasti kuin pitäisi ehkä toimia, koska täs, tämä, voisi, ja tämä voisi vaarantaa todellakin kansalaisten terveyden. Eh, Kiitos GMOista. Maatalousvaliokunnan puheenjohtaja on ottanut minuun yhteyttä ja pyytänyt tällaista avointa keskustelua GMOista ja me voisimme tarkastellakin tätä mahdollisuutta tehdä niin. Teidän täytyy olla hieman lyhykäisempi vastauksissa, niin muuten me emme saa kaikkia kysymyksiä. Seuraavaksi François Crostet. Merci puhemies Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, kun kuuntelen teitä, Huomaan, että teillä on todellakin valtava tehtäväkenttä. Haluaisin pyytää jotakin täydennyksiä direktiivistä, joka koskee rajatylyttävää terveydenhoitoa, koska itse olen esittelemään tästä direktiivistä toisessa käsittelyssä puheenjohtajavaltio Espanja on kertonut, että haluaa toimia aktiivisesti tässä asiassa. Uska, uska, kahdeksanteen viidettä jäsenvaltion aikaa antaa oma kantansa. Joitakin blokkikysymyksiä oli vielä jäljellä, esimerkiksi brittieläkeläiset Espanjassa tai yksityisen terveydenhoidon tarjoajat. Ja uskon myös, että me kyllä aiomme sulkea nämä pois, koska on epäilyksiä hoidon laadusta ja turvallisuudesta. Sitten tähän liittyy myös e-terveys, sähköinen terveys, Tämä on tärkeä kohta. Pystyttekö vakuuttamaan jäsenvaltiot tästä kysymyksestä yhteentoimivuusstandardien kautta? Kiitän, jos täsmännätte näitä kysymyksiä minulle, jotta sitten voimme todellakin keskustella muutaman kuukauden kuluttua toivoin toisessa käsittelyssä. Ja vielä lopuksi tällaista väärennetystä lääkkeestä. Me äänestimme tästä viime vuonna. En ollut kovinkaan tyytyväinen äänestyksen tulokseen, koska olin sitä mieltä, että me emme ole tarpeeksi vaativaisia. Ja koska kerran sitten hyväksyimme sen, että voidaan uudelleen paketoida lääkkeitä, niin haluaisin tietää, eikö olisi mahdollista jo edes ennakoida, että olisi sellaisia sääntöjä, säädöksiä, jotka varmistavat paremman varmuuden turvallisuus siinä vaiheessa, kun voidaan hyväksyä tämä uudelleenpaketointikysymys. Voitteko antaa lisätakeita meille tästä? Kiitos. Äh, Kiitos. Ja sitten äh, Vanessa. Uh, yes, I'd like to ask a question about public health. Niin, kansanterveyteen liittyvä kysymys. EU on aloittanut yhteisen tutkimushankkeen rehu- ja elintarvikepuolella ja yritetään katsoa, minkälaisia yhteyksiä tällä on tauteihin. Olisiko vastaavallainen tutkimus tehtävissä myöskin alkoholiin liittyen, koska se aiheuttaa monia ennenaikaisia tapauksia maailmanlaajuisesti, ja aiotteko Ruotsin peikauden tuloksia ottaa työnne pohjaksi alkoholiin haittavaikutusten vähentämiseksi? Kiitoksia. Thank you, Renate Sommer. Kiitokset tästä Renate Sommer. Hienoa, että olette täällä komission jäsen. Haluaisin palata näihin terveysväittämiin ja ravintoprofiileihin. Te tiedätte, että ympäristövaliokunta elintarvikkeiden merkintöjen yhteydessä ei hyväksynyt näitä ravintoprofiileja jo toista kertaa, ja se johtuen siitä, että nämä profiilit eivät ole valideja, teillä ei ole mitään todellista tieteellistä pohjaa niille. Mutta te kuitenkin pidätte pohjana tätä samaa pohjaa myös näille terveysväittämille. Ja minä olen sitä mieltä, että nämä terveysväittämät täytyy tutkia ja, todentaa, koska kuluttajalla on oikeus saada sellaista mainontaa, joka ei ole harhaanjohtava. Mutta sitten nämä ei-validit ravintoprofiilit taas sitten johtavat harhaan. mutta nehän ovat kuitenkin ihan turhia liittyen näihin terveysväittämiin riippumatta siitä, sisältävätkö ne nyt sitten rasvaa vai ei. Me emme haluaisi tätä jakoa hyviin ja huonoihin äh, elintarvikkeisiin, koska kuluttajan täytyy itse voida päättää se. Ja uuden elintarvikemerkinnän kautta elintarvikkeet ovat avoimempia ja sen vuoksi tämä on tällaista ennakkoarviointia hyviin ja huonoihin, mikä on ihan turhaa. Sitten vielä ihan nopea kysymys liittyen äh, liittyen EFSAan ja EFSAn näihin väittämiin, terveysväittämien hyväksymiseen, mutta EFSA tarvitsee vielä ainakin vuoden tai jopa vielä kauemman, ehkä puolitoista vuotta ennen kuin heillä on luettelo näistä terveysväittämistä. Nyt komissio haluaisi, että nämä EFSAn väittämät julkistettaisiin askeleita ja tämä johtaa epäselvyyksiin. Euh, je voudrais aborder trois points. Voisin käsitellä kolmea asiaa. Ensin palaisin H1N1 influenssaan. Joka kerta kun tästä puhutaan, puhutte pandemiasta, mutta kaikkihan nyt tietävät kaikkialla maailmassa, että tämä oli epidemia, joka oli paljon vähemmän kohtalokas kuin normaali kausi flunssa on nyt kuitenkin tärkeää mielestäni, että, kun, että teidän kaltaisen viranomainen, kun puhuu tästä aiheesta, niin hänen pitäisi voida käyttää sopivia termejä sen suhteen, mitä tässä käytössä nähtiin. Ja niin kuin te myös täsmensitte aivan perustellusti, asian hoito niin kuin tässä muodossaan on vaarassa synnyttää epäilyksiä jäsenvaltioiden ja äh, jäsen, kansalaisten parissa ajatellen tulevia pandemioita, koska onhan tällaisia varmasti tulossa jatkossakin. Tärkeää siis on, että toimimme niin, että komission kanssa, niin kuin Michel Rivasi sanoi ja, ja mitä myös komission puheenjohtaja on ehdottanut, että joku instanssi voisi ottaa tehtäväkseen rauhoittaa e- kaikki kaikkia kansalaisia siitä, mitä todella tapahtui ja kertoisi, mitä todella tapahtui. Sitten vielä tiedottamista potilaille. Kirjeenvaihtoa on käyty teidän ja puheenjohtajan kanssa tästä aiheesta, enkä ymmärrä täysin teidän kantaanne. Te toivotte, että menisimme pidemmälle, kun kerromme asioista potilaille ja loppujen lopuksi käyttäjäjärjestöjen riippumaton rooli Tämä ehdotus, joka nyt on pöydällä, sehän ei tällaista mahdollistaisi. Sitten tähän liittyy myös juridinen ongelma. Haluaisin, että te vastaisitte täsmällisemmin tähän. Kiitokset. Ja sitten Richard Seber ei ole nyt paikalla. Michael Tremopoulos. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, haluaisin palata vielä GMO-kysymykseen. Kansainvälinen maanviljelijöiden ryhmä haluaisi ottaa käyttöön moratorion GMO-asiassa. 2008han komissio esitti vastaavanlaista, eli meidän täytyy kuulla myöskin tieteen edustajia, tutkijoita, Elintarviketurvan virasto, joka on näennäisesti riippumaton, on kuitenkin kallistumassa teollisuuden puolelle. Ja komission on muutettava kantaansa, sillä se haluaa antaa mahdollisuuden GMO-tuotteiden käytölle, vaikkakin tieteellinen näyttö ei ole riittävän validia. Eli huolenaiheita on olemassa. Ja meidän täytyy varmistaa, että tutkimustoimia tarkastellaan hyvinkin tarkkaan, koska meidän täytyy todellakin varmistaa kansalaisten turvallisuus eikä ajaa eurooppalaisen bioteknologia-alan asioita. Meidän tulisi katsoa, minkälaisia vaikutteita, pitkäaikaisvaikutteita GMO-tuotteilla on, mutta ilmeisesti komissio ei ole valmis kuuntelemaan, mitä kielteisiä viestejä asian liittyen on ollut kuultavissa. Mielestäni kysymys on eturistiriidasta Aiotteko jatkaa moratorioita vai aiotteko suo, siis moratorioita GMO-tuotteiden käyttöön liittyen? Kiitoksia. Kiitos. Komission jäsen, me olemme kuulleet jo kuinka laaja teidän tehtäväkenttänne on ja me olemme kuulleet, puhuneet täällä jo HN1 tästä pandemiasta. Minä haluaisin puhua immunisaatiosta ennemminkin. Me olemme voineet todeta, että Euroopassa rokotusmäärät lasten joukossa ovat vähentyneet. Tällä on eri syitä. Ensinnäkin jotkut näistä sairauksista, kuten esimerkiksi ja muut, ovat jo oikeastaan kadonneet väestön joukosta. Toisaalta lisääntyvä matkailu ja avoimet rajat ovat äh, tuoneet näitä sairauksia takaisin meidän joukkoomme. Mitä komissio aikoo tehdä, äh, koska rokotussuunnitelmat jäsenvaltiossa on hyvin erilaiset, niin että voitaisiin huolehtia siitä, että äh, nämä taudit eivät lisänny lastemme parissa. Kiitokset ja haluaisitteko te nyt mahdollisesti vastata? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Rajat ylittävä terveydenhuolto on asia, josta olemme neuvotelleet ja puhutelleet Espanjan kanssa puheenjohtajamaana. Ja tähän on suhtauduttu hyvinkin positiivisesti ja ovat luovanneet, että eh, he tarkastelevat asioita positiivisessa hengessä. Edellisessä terveysministerikokouksessa he käsittelivät eh, tätä tutkimusehdotusta ja minä uskon, että se sisältäisikin mahdollisen sopimuksen elementit. Ja tämä sopimus voitaisiin mahdollisesti saavuttaa kesäkuussa. Ehkäpä tässä olen optimistinen, mutta vaikuttaa, että tämä nyt olisi mahdollista. Mitä tulee kansanterveyteen, olen samaa mieltä siitä, että tutkimusta on tehtävä niistä seuraamuksista – mitä esimerkiksi alkoholilla on. Tämä on suuri ongelma, joka vaikuttaa ihmisten terveyteen. Se on alue, jota meidän tulisi kehittää edelleen, mutta ehkäpä te kuulette minun toistavan tätä. Meillä on nyt ongelmia voimavarojemme kanssa ja meidän täytyy yrittää saada mahdollisuus käsitellä näitä tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi nämä terveydelle vaaralliset aineet. Myös tällaisia ennaltaehkäiseviä kampanjoita. Meidän täytyisi investoida huomattavasti enemmän ennaltaehkäiseviin kampanjoihin. Ja komissio voi tässä nimenomaan tehdä paljon ennaltaehkäisevästi. Ei ole kysymys ainoastaan sitä, että terveydestä tehdään kestävä asia, vaan että myös vähennettäisiin näitä. Mitä tulee sitten näihin ravintoprofiileihin, nämä ravintoprofiilit itse asiassa kyllä perustuivat EFSAn tieteellisille tutkimuksille ja komissio oli tehnyt tiettyjä vaikutusten arviointeja vaihtiessaan näitä ravintoprofiileja. Mutta yksi asia on tehtävä selväksi. Nimittäin se, että ravintoprofiilit eivät liity nyt näihin varsinaisiin terveysväittämiin. Sen jälkeen, kun joku terveysväittävä on hyväksytty, niin ei, tätä tuotetta ei voida markkinoida pelkästään tämän perusteella, mutta jos siinä on mukana tämä terveysväittämän, tai jos se ylittää tämä terveysväittämän ja, ja ravintoprofiilin kynnyksen, niin sekin on ilmoitettava. Mitä tulee h 1 n yhteen, tämä on määritelty pandemiaksi. Se, mitä tapahtui ensimmäisenä kuukausina, tässä prosessissa oli nimenomaan se, että ryhdyttiin nopeisiin toimiin ja saatiin nopeasti käyttöön tämä rokotus. Ja ihmiset saatiin rokotettua paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Ja sen vuoksi yksi seuraamuksistakin tai vaikutuksista oli tämä matala, matalat kuolinluvut. Ehkä juuri nimenomaan siksi, että me toimimme niin, toimimme niin kuin me toimimme. Jos me emme olisi toimineet, vaan olisimme pitäneet tätä ihan tavallisena ö, kausiinfluenssana, niin vaikutus olisi saattanut olla paljon tuhoisampi. Joten tämä on asia, jota meidän on analysoitava syvästi, syvällisesti, niin että voimme varmistaa sen, että me todellakin hoidamme nämä asiat objektiivisella tavalla. Olen samaa mieltä siitä, että rokotukset ikävä kyllä on, mitä on pidetty yhä useammin turhina useammissa jäsenvaltioissa. Ne vaikutukset, joita meillä tästä on edessämme, esimerkiksi Bulgariassa oli äh, suuri tuhkarokkoepidemia viime viikolla. Meidän tulee jatkaa äh, tätä valistusta siitä, että rokotukset ovat tapa äh, eliminoida sairauksia. Ja tätä meidän tulee edistää kaikilla tasoilla. Ja se, mitä me sanomme, on, että me kuuntelemme, mitä parlamentti sanoo tästä asiasta. Ja me toivoisimme, että parlamentti jatkaa näitä keskusteluita. Ja olemme jo kirjanneet muistiin joitain tämän keskustelun elementtejä – tarkistuksia on esitetty, jotka minun mielestäni ovat hyvin tärkeitä ja hyviä. Ja me voimme viedä tätä eteenpäin nimenomaan näitä tarkistuksia, joita teidän valiokuntanne on esittänyt tähän pakettiin. Kiitokset sitten Katrin Suli. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, teillä on valtava tehtävä, se kattaa varsin suuren Spektrin kuuntelin todellakin mielenkiinnolla, kun puhuitte eläinten hyvinvoinnista. On totta, että kun Lissabonin sopimus tuli voimaan, eläinten hyvinvointi kuuluu nyt 13 artiklaan, jossa säädetään, että yhteisö ja jäsenvaltiot täysin ottavat huomioon vaatimukset eläinsuojelusta ja eläinten hyvinvoinnista. Konkreettisesti, minkälainen ohjelma teillä on ja mitä toimintaa olette harjoittaa komissaarin, että valmistatte sen, että nämä pyrkimykset toteutuvat ja sitten vielä täsmällisemmin kosmeettisista eläinkokeista. Jos puhtaasti lääketieteellisesti tutkitaan asioita, voitaisiin tehdä tutkimuksia tehdä ilman eläinkokeita ja voitaisiin tarkistaa kosmetiikkadirektiiviä ja erityisesti sen säädöksiä, jotka koskevat eläinkokeita. Kiitoksia. Merci beaucoup, Mario Pirei. Mario Pirei. Grazie, signor Presidente, signor Commissario. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen Dali. Seuraava kysymys. Aiotteko tarttua aloitteisiin, jotka liittyvät mielenterveyskysymyksiin? Tämähän on asia, joka koskettaa yhä suurempaa henkilöryhmää. Mielestäni tällaiseenkin toimintaan pitäisi varata varoja tutkimustyöhön muun muassa. Tehän viittasitte itse tutkimustoimintaan. Eri jäsenvaltioissa on olemassa erilaisia toimenpiteitä. On edetty hyvin, mutta on joissakin maissa jääty myöskin jälkijunaan. Kiitoksia. Kiitoksia komissaari teidän ohjelmastanne kertoviin äh, selvityksiin. EU:ssa meillä on erittäin hyvä elintarviketurvallisuus ja hyviä lakeja, joita parlamentti tukee ja tiukentaa niitä vielä komission ehdotusten pohjalta. Mutta elintarvikkeet, joita täällä nautitaan, kaikkia ei suinkaan tuoteta Euroopassa me tuomme elintarvikkeita, jotka eivät täytä säädöksiä koska WHO ei salli sitä, että kiellämme näitä elintarvikkeita, niiden tuotteja, koska, ja myös sen takia, että me emme valvo alkuperää. Ja jos meillä olisi aikaa, voisimme puhua esimerkiksi aasialaisista kalasäilykkeistä. Onko komissiolla jonkinlaisia ehdotuksia sen suhteen, että parannettaisiin tätä ongelmaa? Sitten kloonatut eläimet. Olemme äänestäneet sen puolesta, että vedettäisiin pois uusi elintarvikeehdotus ja että komissio ehdottaisi meille uuden esityksen, jossa kielletään elintarvikkeissa kloonatuiden e- eläinperäisten tuotteiden käyttö. Voisitteko tehdä sellaisen ehdotuksen, jossa kielletään kloonattujen e- eläinten ja niissä tuotteiden käyttö? Jos me kiellämme, että niiden jälkiläisten käyttö myös, jälkiläisten käyttö myös kielletään. Miten tätä valvotaan? Miten teemme tämän eron? Miten näemme, onko kyseessä klonattueläin vai ei? Ehkä jos me täällä toimikaan, niin tällaista elintarvikkeita tullaan tuomaan muualta. Mitä ajatuksia teillä on tästä asiasta? Minä en vielä lopettanut. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, täällä on otettu montakin kertaa esille direktiivi rajat ylittävä terveydenhoito. Minä olin itse lausunnolla täällä sisämarkkinavaliokunnassa ja valiokunta-aloitteessa mietinnössä alun perin olin pyytänyt sitä, että EU ottaisi huomioon todellisen haasteen tulevina vuosina, nimittäin väestön ikääntymisen ja aivan erityiset terveydenhoitomenettelyt tälle väestölle tarjotaan. Ja monet näistä ihmisistä tulevat liikkumaan maasta toiseen. Tiedän, että puheenvaltio Espanja suhtautuu erittäin avoimesti tähän kysymykseen. Panin merkillä, että teidän edeltäjänne halusi odottaa. Aiotteko te, koska mielestäni tämä on kiireinen kysymys, aiotteko te tiivistää tätä tekstiä tällä asialla näin voitaisiin luoda myös työpaikkoja, lisätä alueellista ja sosiaalista kohdista, jos tällaisia terveyspalveluita voitaisiin myöntää ajattelen juuri tätä kasvavaa ikääntyvää väestönosaa. Kiitos. Äh, sitten on Arsinen. Welcome, Commissioner. Kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Kansalaiset ovat huolissaan tästä auktorisoinnista GMO, GMOhon liittyen. Sanoitte, että päätökset tehdään aina tieteelliseen tietoon perustuen ja tiedon pitää olla tietenkin luotettava. Ja komissio sanoi, että tähän mainituun perunaan liittyvä päätös on tehty tieteellisen näytön perustuen. EFSAlta tämä tieto on peräisin, mutta tiedossa on, että näitä tietoja ei pidetty kovinkaan luotettavina. Kolmaskin tutkimus on teetätetty Me tarvitsemme siis luotettavia tietoja, mutta jos olette sitä mieltä, että meillä on jo luotettavia tietoja käytössä, niin miksi pyysitte uutta tietoa? Kiitoksia. Kiitokset, esitän Anja Weisgerber. Kiitos. Kolme lyhyttä kysymystä. Ensimmäinen liittyy näihin äh, elintarvikekopioihin. Äh, komission jäsen silloin kuulemisessa te sanoitte hyvin selkeästi, että näitä, kopio, nämä kopiot pitäisi merkata paremmin, koska se on petos ja kuluttaja pettyy. Haluaisin tietää, mikä tilanne komissiossa on tällä hetkellä. Ympäristövaltiokunta on antanut hyvin selkeän kannan tästä. Olen kuullut, että tässä olisi tiettyjä ongelmia, oikeudellisia ongelmia tämä jäljennös tai kopio sanan kanssa, mutta voitahan, tätä voitaisiin käyttää jotain muutakin kiertoilmaisuja, esimerkiksi valmistettu kasvisrasvatuotteesta sen sijaan, että sen sanotaan juusto. Toinen kysymys liittyy GMO, GMOihin, josta on jo täällä puhuttu. Minua ilahduttaa se, että komission puheenjohtaja Barroso ja te tätä tuette, että jäsenvaltiot saisivat päättää sitä, että hyväksyvätkö he GMO-viljelyn. Miten pitkälti nämä suunnitelmat eh, ovat jo konkretisoituneet ja voisiko tässä suunnitelmassa eh, ottaa huomioon myös alueet eh, unionissa, että nekin voisivat päättää näistä asioista? Ja sitten vielä viimeinen asia, potilaalle annettava informaatio tässä. Minä puhuisin nimenomaan potilaan oikeuksien puolesta ja sen vuoksi minusta potilaalle pitää antaa informaatiota. Meidän pitäisi saada internettiin joku tällainen taho, joka olisi neutraali ja sieltä ja sitten ihmiset saisivat tietää laajasti sekä lääkkeestä että sairauksista ja sairauksien hoidosta. Kuluttajavaliokunta on tämän jo hyväksynyt ja olen ollut yhteyksissä myös komissioon. Miten te suhtaudutte tähän ajatukseen? Kiitos. Thank you. Kiitos. Sitten Antonia Pavanova. Thank you, Mr. President. Uh, thank you, Mr. Dali. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset komissaarille, että olette tulleet tänne vieraaksemme. Seuraavia kysymyksiä. Ikääntyminen ja kriisi, joka aiheuttaa ongelmia terveydenhuoltojärjestelmällemme. Onko tarkoituksenanne vaatia jäsenvaltiota tietoa siitä, miten he ovat, voivat jatkossa valmistautua paremmin tällaisiin riskeihin ja tarjota perus terveydenhuoltopalveluja. Sitten digitaaliseen e-health-agendaan liittyen uusia ongelmia on ilmennyt ja nyt kysyisinkin teiltä, että Onko teillä uusia ajatuksia ehdotukseen liittyen, jonka mukaan lääkeaine turvallisuuden suhteen edetään jo valitulla tiellä, vai pitäisikö tässä saada jonkinlaisia uudistuksia aikaiseksi? Kiitoksia. Ja sitten herra Bellier, viimeinen kysymys. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen Täällä puhuttiin paljon GMO-muuntelusta organismista, mutta meidän kaikkien pitää varmistaa, että Euroopassa suojellaan harmonisella tavalla ympäristöriskejä ja terveysriskejä vastaan, joita liittyy GM-muunneltuihin organismeihin ja viljelyyn. Tänään haluaisin esittää toiveen ja kysymyksen. Kiinnittäisin teidän huomionne jälleen kerran ongelma, joka liittyy avoimuuteen ja tiedonsaantiin niin kuin koskien tieteellisiä arviointeja, joita EFSA on suorittanut, kuin tuotteiden merkintöjä, joissa saattaa olla GMO-organismeja. Tästä asiasta valiokuntamme äänesti tänä aamuna säädöksestä, joka liittyy erityisesti eh, elä, äh, siis, lihaan eh, ähm, lihan merkintöihin. Ja me toivomme, että teidän komissionne pystyy korjaamaan näitä puutteita merkinnöissä. Sitten tieteellisestä arvioinnista. Te sanoitte, että komissio perustaa päätöksensä tieteelliselle arvioinnille ja tiedolle, mutta EFSA itse on myöntänyt, että tieteellinen arviointi, jota GMO-aikeissa tehdään, siinä ei oteta mukaan terveysriskejä ja ympäristöriskejä pitkällä aikavälillä. EFSAn analyysit ohittavat ulkoisten järjestöjen riippumattomat analyysit. Tällä hetkellä on mahdotonta saada aikaan testejä tai metodologioita, joiden kautta voidaan valvoa näitä arviointeja. Ja kun ajatellaan tätä tieteellistä moni, monitieteellisyyttä, tiedon puutetta, voidaan todeta, että riskejä kyllä on kansanterveyden kannalta ajatellen. Herra Dalli, tässä kysymykseni. Miten komissiota soveltaa varovaisuusperiaatetta? Si, on a compris. Voilà. Euh. Kiitos, kiitos. Kyllä ymmärsimme. Ehdotan, että teette kuten kollega Potocnik. Se, mitä ehdit, ette ehdi vastata, niin äh, sitten äh, kirjallisesti vastaatte. Ehkä kolme neljä minuuttia tässä ja sitten muut vastaukset tulevat kirjallisesti. Sopiiko? on uh, pharmaceuticals uh, evaluations, I would... Lääkearviointiin liittyen kyllä meidän täytyy katsoa tehokkuutta eikä pelkästään turvallisuutta. Sitten ikääntyminen, se on yksi minun prioriteeteistani toimikaudellani. Minä uskon, että siltä pohjalta meidän on pyrittävä varmistamaan terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys. Meidän täytyy varmistaa, että terveellinen ikääntyminen on yksi keskeinen kriteeri toimikautemme aikana. Kyse on myöskin tuottavasta ikääntymisestä. Pitää saada jotain aikaiseksi eikä vain seistä tumput suorina ja tähän myöskin tämä e-health-projekti liittyy, koska se liittyy läheisesti juuri ikääntymiseen. Ja olen tyytyväinen siihen, että Espanja PI-kautensa aikana on ottanut uudemman kerran käyttöön tekstin, jota komissio aikanaan ehdotti. Me haluamme siis koordinoidumpaa roolia sovellettavan, jotta voidaan varmistaa, että e-health-projektia ajetaan eteenpäin – tarpeellisena ja me haluamme varmistaa, että jäsenvaltioiden väliset järjestelmät toimivat. Mitä tulee potilaastiedotukseen, olen erittäin hyvä Envivaliokunnan esittämään ehdotukseen, eli että luotaisiin portaali, joka toimii eräänlaisena filterinä lääke, teollisuuden ja kansalaisten välillä. Eli kyse olisi eräänlainen yhtymäkohta, joka tarjoaa kansalaisille tietoa. Sitten gmo liittyen viimeinen vastaukseni ja loppukysymyksiin sitten vastaukset kirjallisena. Me emme voi antaa tällaisia ylimalkaisia kommentteja, eli että EFSA olisi epäluotettava. Meillä on tällainen taho instituutioiden rakennelmassamme, ja jos on jotain ongelmia, niin EFSAn pitää niitä analysoida, ja minä olen käynyt EFSassa, ihan hiljattain ja minä otin esille kysymyksiä, kuten että toivoisin kestävämmän arviointijärjestelmän, jotta saisimme tähän jonkinlaista jatkuvuutta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy vahvistaa EFSAn asemaa. Meidän ei pitäisi lähteä maailmaan piruja seinille. Kiitoksia. No, Kiitokset komission jäsen oikein paljon näistä ajatuksista ja vastauksista lähes kaikkiin kysymyksiin. Osa tulee nyt sitten kirjallisena. Me varmasti jatkamme tätä keskustelua monista eri asioista vielä, joten